Cecilia. Hyvä komission, hyvä komission jäsen, hyvä se kokouksen ja tämän päivän ensimmäinen kohta on suullinen kysymys kastijärjestelmään perustuvasta syrjinnästä. Tämä on tullut kehitysyhteistyövaliokunnasta. No niin. Ja täällä näkyy olevan Eva Jolie paikalla. Hän on kirjoittanut tämän kysymyksen. Hän voi viidessä minuutissa nyt esitellä meille kysymyksen. Eva, ole hyvä. Monsieur le Président. Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja, rakkaat kollegat. Apartheid on termi,